mukaan tämä pyyntö viedään oikeusasioiden valiokuntaan. EPP, ALDE ja GUE ovat esittäneet eh, nimitysehdotuksia parlamentin valtuuskuntiin ja tämänpäiväisen istuntomme pöytäkirjassa julkistetaan nämä ehdotukset ja jos ei pöytäkirjan ehm, eh, hyväksymiseen mennessä tule huomautukseen, niin sitten nämä nimitykset hyväksytään. Sitten perussopimusvaliokunta ehdottaa,